pöytäkirjaan. Ja eh, jos ei tule mitään eh, huomautuksia niihin eh, siihen asti siihen mennessä kun pöytäkirja on hyväksytty niin nämä muutokset ja nimitykset katsotaan hyväksytyiksi.